Hyvät kollegat. Freedom of... Lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus maailmassa. Esittelijänä edustaja Shake, olkaa hyvät ja hiljentykää. Eli aloitetaan ensimmäisellä käsittelyllä, joka koskee siis lehdistön ja tiedotusvälineiden vapautta maailmassa mietintöluonnos on käytettävissä vain englannissa, englanniksi, mutta sitten kun käännökset ovat valmiita, niin saatte kaikki sähköpostilla sihteeristöltäne omalla kielellänne. Muistuttaisin, että tarkistusten jättämisen määräaika on 9. huhtikuuta kello 12. Ja annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Aloittaisin kiittämällä kollegoita ja kaikkia eri sidosryhmiä, kansalaisyhteiskunnan edustajia, jotka jo tähän mennessä ovat antaneet minulle ähm, ajatuksiaan huomioitaan pohdittavaksi. Tämä on nyt äh, mahdollisimman avoin prosessi. Olen toimittanut teille ensimmäisen pohja-asiakirjan. On tärkeää, että erityisesti ne henkilöt, jotka kentällä toimivat hyvin vaikeissa olosuhteissa saavat mahdollisimman suuren avun ja hyödyn tästä. Ennen kuin lyhyesti kerron tästä luonnoksesta, niin totean, että mitä lehdistö- ja median <clears throat> vapauteen tulee ja Euroopan unioniin tässä, niin olen tematisoinut tätä. Minä en ole yksittäisiä maita halunnut nostaa esiin. Syynä on se, että niitä ei kuitenkaan saa mainittua kaikkia, eikä tule myöskään tässä mitään luetteloita tai arvotuksia esittää sen suhteen, mitkä järjestöt ja tahot ovat tehneet tärkeintä työtä. Kun aloitan tässä lehdistön ja median roolista, totean, että ne ovat keskeisiä ilmaisuvapaudelle ja muille – ihmisoikeuksille ja vapauksille ja että meidän Euroopan unionissa tulee optimoida omia ohjelmiamme, jotta voimme antaa tukea kansalaisyhteiskunnalle ja toimittajajärjestöille muun muassa. Ja totean lyhyesti, että Euroopan unioni voi olla uskottava maailmalla vain siinä tapauksessa, että oma tontti on siivottu. Muistutan, että kyse on juuri ulkosuhteiden alan lehdistö- ja mediakysymyksistä, eli tässä mietinnössä ei keskitytä Euroopan unionin sisäiseen tilanteeseen. Kun ajatellaan sitä uhkaa, joka toimittajiin kohdistuu, tämä uhka on hyvin monenlaista, ja usein nämä uhat ja rajoitteet tulevat hallitusten taholta. Joskus kyseessä on laillinen painostus, mutta se voi olla myös toisenlaista painostusta, joka ei suoraan liity toimittajiin, vaan esimerkiksi terrorismin vastaisiin lakeihin ja muihin lakeihin, joiden pohjalta toimittajia sitten pelotellaan ja heidän toimiaan rajoitetaan. On myös lakeja, jos, joita käytetään sensuurin toteuttamiseksi esimerkiksi Jumalan pilkkalait ja vastaavat, joten tämä johtaa sensuuriin ja itse sensuuriin. Samalla median keskittyminen samoihin käsiin on erittäin suuri ongelma. Mietinnössä käsitellään myös ähm, digitalisoitumisen äh, vaikutusta. Tämä on vaikuttanut hyvin voimakkaasti koko mediatiedotusvälinekenttään. Usein myös äh, esimerkiksi ähm, internet- ja tietopalvelujen kautta hallitukset äh, toteuttavat tiettyä painostusta. Kuitenkin samalla digitaalinen maailma tarjoaa aivan uudet Eh, mahdollisuudet tiedon levittymiselle, tiedon levittämiselle. Kuitenkin on esimerkiksi raja-alueita, kuten esimerkiksi tiedon ja mielipiteen välinen harmaa alue, mistä tietää, että tieto on tasapuolista ja luotettavaa. Kun katsotaan Euroopan unionin eri ohjelmia ja toimia, EUlla on eri politiikkoja ja ohjelmia käynnissä, mutta uskon, että parantamisen varaa on tehokkuuden, suhteen ja myös keskittymisen suhteen, ja samoin, että saataisiin johdonmukaisempi kokonaisvaltainen lähestymistapa asiaan. Joitain huomioita, erityisesti DEFCO ja ulkosuhdehallinto, niiden tulisi tehdä parempaa yhteistyötä keskenään niin, että poliittista ohjelmaa, diplomaattista ohjelmaa ja hankkeita voitaisiin yhdistää. Samoin tarvittaisiin kestävämpi, kattava lähestymistapa, jossa ihan kentällä parannettaisiin kapasiteettia myös pienten paikallisten järjestöjen kautta, eikä vain suurten tunnettujen järjestöjen kautta. Euroopan unionin rooli lähiympäristössä voi myös olla tärkeä niin esimerkiksi ajatellen liittymisprosesseja ja samoin assosiaationeuvotteluja ja kauppaneuvotteluja. Tätä kautta pystymme vaikuttamaan. Jos katsotaan olemassa olevia rahoitusvälineitä, kuten demokratia- ja ihmisoikeusväline ja samoin sitten maantieteellisiä välineitä, niin niitä tulisi käyttää mahdollisimman joustavasti kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi. Tässä Äh, juuri äh, paikallinen taso ja kapasiteetin parantaminen siellä olisivat tärkeitä niin, että me olisi riippuvaisia äh, suhteista EUn ja kolmansien maiden välisistä suhteista, vaan että panostaisimme kenttään. Yksi pääongelma, jonka toimittajat, lehdistöedustajat kohtaavat kentällä on se, että ähm, heihin kohdistuu, kohdistuviin, äh, pain, kohdistuvan painostukseen liittyy sitten täydellinen rankaisemattomuus. Ja todella täytyisi pyrkiä heitä puolustamaan esimerkiksi tällaisen äh, lakiapua tarjoavan rahaston kautta niin, että voidaan varmistaa se, että toimittajat saavat äh, puolustuksen ja heitä puolustetaan niin, että heitä ei saada peloteltua vaiti, vaikenemaan. Myös EUlla voisi olla tärkeä rooli siinä, että ottaisimme huomioon lehdistö ja media vapauden, kun tuemme kolmansia maita niiden vaalijärjestelmien parantamisessa. Ja tässä esimerkiksi eh, juuri läpinäkyvyys ja koko vaaliprosessin legitimiteetti voi saada lisää vahvistusta tiedotusvälineiden mukanaolon kautta. Ja myös paikallinen media voi tietenkin sitä seurata tuellamme. Ennen kuin lopetan, toteaisin vielä, että olisi erittäin hyödyllistä, jos ulkosuhdehallinto voisi paremmin käyttää EUn sitoumusta monenvälisiin foorumeihin, kuten esimerkiksi UNESCO, etujärjestö, Euroopan neuvosto, YK, eri tahot ja muut. Ja toivoisin, että komissio ja neuvosto ulkosuhdehallinnon kautta pyrkivät Äh, kokonaisvaltaiseen äh, lehdistötiedotusvälineen strategiaan, digitaalinen puoli mukaan lukien, niin että voimme suojella ja ää, äh, todella ajaa lehdistön vapautta, ilmaisuvapautta, digitaalista vapautta. Toivon, että varjoesittelijät ovat kanssani samaa mieltä siitä, että ei meidän tarvitse Eh, tässä toistaa sitä työtä, jonka kansalaisjärjestöt jo ovat tehneet, jossa luetteloisimme eh, maita, joissa on ongelmia, tai luetteloisimme järjestöjä, jotka ovat tehneet tärkeää työtä. Haluaisin todella lähestyä asiaa temaattisesti ja toivon, että voimme tehdä yhteistyötä kollegiaalisessa hengessä pitäen mielessä ne ihmiset, joita tässä pyrimme suojelemaan ja auttamaan, jotta he voivat eh, lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden kautta ilmaista itseään vapaasti. Kiitoksia. Minulla on kolme puhujaa listallani. Ensinnäkin edustaja Ibrisajic. Thank you, sir. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Toivottavasti en puhu liian pitkään. Olen samaa mieltä suurimmasta osasta sen siitä, mitä esittelijä sanoi. Onnittelen häntä erittäin hyvin tehdystä työstä. Tähän mennessä ainakin se on hyvin tehty. Ehdottaisin, että me seuraamme sinun neuvoasi. Minä EPPn varjoesittelen teen näin. Emme mene maakohtaisesti näihin asioihin, koska meillä on jo monia mietintöjä ja kertomuksia näistä naapurimaista tai maista, joilla on suhteet Euroopan unioniin. Meillä on vuosittaiset kertomukset, joissa meillä on mahdollisuus mainita sitten erityistapauksia ja mainita maita nimeltä. Jos me aloitamme yhdestä asiasta yleinen mietintö, jossa otetaan tällaiset tapaukset esille, niin tämä sitten johtaisi siihen, että me emme pysty enää kontrolloimaan tätä tilannetta, jos näin tehtäisiin. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että meillä on melko yleisluontoinen tapa tutkia näitä ongelmia. Ja erityisesti olen tyytyväinen siihen, että ensimmäistä kertaa puhumme digitaalisesta viestimistä ja sosiaalisesta mediasta. Tämä on uusi todellisuus ja olen puhunut tästä myös muidenkin ihmisen kanssa. Me pohdimme, että pitäisinkö meidän ottaa tämä ulottuvuus tähän mietintöön mukaan ja minun mielestäni meidän pitäisi erityisesti siksi, että tämä asettaa meidät hyvin vaikeaan tilanteeseen. Emme tiedä, missä raja kulkee sen välillä, että kuka on toimittaja ja kuka ei ole toimittaja. Mutta samanaikaisesti kuitenkin ihmiset, jotka kirjoittavat blogeja, jotka eivät eivät ole toimittajia. Heitä voidaan kohdella toimittajina hallinnoiden puolelta, koska hallinnot katsovat, että nämä henkilöt edustavat hyvin vaarallisia voimia. Ja meidän pitää keskustella tästä asiasta. Katson, minkä tyyppisiä tarkistuksia tähän voitaisiin laatia ja miltä teksti sitten lopulta nä- näyttää, mutta se, että tähän otetaan tämä asia esille tässä viitinnössä, se on erittäin hyvä asia. Eli tätä yleisnäkemystä tuen ja tuen sitä, mitä esittelijä sanoi. Meidän ei pitäisi todella ottaa näitä erityistapauksia tai maita esille, koska meillä on muita foorumeita, joissa näitä voidaan käsitellä. Ja haluaisin, että tämä sosiaalinen media ja digitalisoituminen otettaisiin mukaan tähän mietintöön. Tässä kaikki minulta tältä kertaa. Kiitos. Thank you. Next speaker. Kiitoksia ja seuraavaksi Jaakonsaari. Please. Olkaa hyvä. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tämä luonnos on hyvä lähtökohta ja nämä viisi otsakkeja, otsaketta, joita tässä luonnoksessa on, niin antavat hyvät raamit. Ja on oikein, että tämä digitalisaatio ongelma on nostettu esille mutta ehkä se pitäisi, sitä pitäisi vähän syvällisemmin käsitellä tässä strategiakohdassa, että, että mitä, kaikkia strategisia vaatimuksia meillä on sen suhteen. Jotta nämä muutokset viestinnässä ja sananvapaudessa voitaisiin kohdata, jotta Euroopan unionilla olisi strategia näihin, niin, niin raportööri mm, esittää Ähm, että Euroopan unionilla olisi äh, enemmän yhteistyötä, koordinaatiota komission, DG DevCon kanssa ja, ja EEASn kanssa. Ja näin on, mutta ehkä hyvä tässä olisi mainita myös Euroopan parlamentti, että me kaikki teemme yhteistyötä. Ehkä se oli niin itsestäänselvyys. Ähm, erityisesti minusta on tärkeää se, että kun Euroopan parlamentilla on merkittävä rooli eh, raporttien ja erilaisten suositusten tekemisessä PCA-neuvotteluissa ja erilaisissa assosiaatiosopimuksissa. Ja nämä sopimuksethan aina edellyttävät ehdollisuutta ja benchmarkingia ja tämä sitten ikään kuin velvoittaakin ulkosuhdehallinnon ja parlamentin yhteistyöhön ja, tätä pitäisi voimakkaasti korostaa. Siis ei pitäisi olla ollenkaan kansainvälisiä sopimuksia, jossa ei olisi selvästi monitoringmekanismia ja, ja aika, aikajaksoa ehdollisuudelle kun on kysymys lehdistön ja mediavapaudesta. Mä haluaisin, että tämä raportti olisi vähän, enemmän vähän voimakkaampi, koska täällä erittäin monessa kohdassa käytetään sanaa considers. Pitäisi olla jollain tavalla suoremmin sanoa, mistä on kysymys, koska tämmöinen ehkä pieni löysyys sitten heikentää niitä hyviä ehdotuksia, joita tässä on esimerkiksi rahoituksessa ja, ja taloushallinnossa Rouva Shaakella on erittäin hyviä ehdotuksia. Mutta sitten tähän mm, media moniarvoisuuteen ja, ja keskittymiseen, se, että media keskittyy yhä harvempien käsiin. Tästä oli mainittu ja hyvin analysoitu tässä työpaperissa. Ja jotenkin mä toivon, että tässä raportissa ja erityisesti otsakkeen strategia alla kiinnitettäisiin erityisesti enemmän huomiota tähän median keskittymisiin samoihin käsiin. Tästä, josta olen eri mieltä, mm, ja sitä ehkä pitää pohtia, oli EPPn varjo esittelijä ja raportööri sanoi, että ei ole mitään syytä luetella maita, joissa kehitys on mennyt, jossa kehitys ei ole median suhteen positiivista. Ei varmasti mitään kattavaa luetteloa, mutta minusta kannattaisi harkita sitä, että niissä maissa, joissa on dramaattisesti huono, kehitys huonontunut, jos on selvästi näkyvissä semmoinen huono kierre, median vapauden suhteen, niin kyllä minusta ne esimerkinomaisesti kannattaisi mainita. Ähm, yhdyn siihen, että on tärkeää, että Euroopan unioni, kun me globaali politiikassa ja maailmassa edustetaan ja edistetään lehdistön vapautta ja sananvapautta, niin myös e- Euroopan unionilla sitten omassa jäsenmaittensa suhteen on myös näitä välineitä käytössä ja niitä käytetään. Helmikuussa Libe-valiokunta hyväksyi oma-aloitemietinnön myös samasta aiheesta. Lehdistövapaus Euroopan unionissa ja tämä raportti on toukokuussa istuntosalissa käsiteltävänä ja minusta tämä, tämän raportin toteaminen ja ikään kuin sisällyttäminen tähän meidän raporttiin olisi erittäin hyvä. Minusta tämä luonnos on erittäin hyvä lähtökohta ja, ja toivon, että sitä voidaan eteenpäin työstää ja, ja ennen kaikkea toivoisin lisää konkretiaa ja mainintoja siitä, että missä sanan- ja lehdistövapaus on heikentynyt dramaattisesti, koska se on, se on minusta erittäin tärkeä asia. Valitettavasti minä joudun lähtemään kotimaahani tässä viiden viiden maissa, että en pysty kuuntelemaan raportöörin vastauksia, mutta täällä on minun avustaja, joka sitten kertoo myöhemmin. Kiitoksia. Sir Atkins, you the floor. Ja seuraavaksi Atkins. Thank you very much indeed. Puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Mielestäni tämän tekstin äh, ydin on erittäin kiinnostava ja olen tähän nyt tutustunut iltapäivällä. Ainut huolenaihe on asia, jossa minun mielestäni tässä pyritään hiukan kattamaan aivan kaikki. Ja kaikki kyllä kuulostaa oikein hyvältä. Kaikki voivat tätä heiluttaa kädessään ja sanoa, että katsokaa tässä varsinainen saavutus ja tätä Euroopan unioni puolustaa. Mutta ongelmana on se, että aina joskus täytyy olla hiukan tarkempi, eikä niin maailmoja syleilevä Eh, en tiedä, tietävätkö kollegat, mutta tällä hetkellä yhdistyneessä kuningaskunnassa meillä on valtava parlamentaarinen ja poliittinen keskustelu käynnissä juuri lehdistön vapaudesta. Eh, siihen liittyy monia asioita, joita <laughs> mediassa on tapahtunut viime aikoina. Esimerkiksi eh, tiettyihin julkiksiin on liittynyt tapauksia, joissa he ovat jopa joutuneet oikeuteen, tai sitten, että media on vääristellyt totuutta, ehkä jopa valehdellut. Ja näissä olosuhteissa aivan varmasti huolen aihetta on kovastikin. Ajatelkaa, jopa poliisi on medialle vuotanut tietoja julkiksista tai sitten ihan tavallisista ihmisistä tavalla, joka ei mitenkään ole hyväksyttävää. Eli julkinen paine liittyen lehdistön vapauteen tällä hetkellä minun maassani on aika vihamielistä – ja nyt on perustettu pääministerin alainen työryhmä, joka asiaa tarkastelee. Ja se on havainnut, että tasapainon löytäminen on hyvin vaikeaa, koska ensimmäistä kertaa meillä yhdistyneessä kuningaskunnassa on jouduttu laskeutumaan tällä, tältä yleiseltä tasolta hiukan yksityisemmälle tasolle. Tänään esimerkiksi luin toteamuksen sitä, että miten voi olla niin, että lehdistö olisi yhtään vapaampi kuin kukaan muukaan eh, elämässään? Hyvä kysymys. Meistä on aivan itsestään selvää, että lehdistön on oltava vapaa, koska vapaa lehdistö tarkoittaa eh, vapaita ihmisiä. Totta, mutta miksi lehdistön tulisi olla vapaampi kuin kukaan muu? Ja minun mielestäni tuossa on kyllä erittäin hyvä huomio. Ja esittelijä on ollut erittäin nokkela ottaessaan huomioon eri puolet. Esimerkiksi toteaa, että katsoo, että valtiot tai hallitukset ovat yleensä Eh, lehdistövapauden rajoittajista niitä pahimpia. Ja näin esimerkiksi meillä yhdistyneessä kuningaskunnassa on tällä hetkellä, halutaan tukahduttaa lehdistöä tavalla, jota ei voisi uskoa mahdolliseksi Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Eli kyllä tässä edelleen kysymysmerkki on eh, tästä kaikesta. Ja sanoisin ehkä esittelijälle, että Hmm, en ole aivan varma, että olenko aiempien puhujien kanssa samaa mieltä siitä, että me viittaa tiettyihin maihin. Jos tälle tekstille halutaan painoarvoa, ja tässä on kaikki mahdollisuudet siihen, niin eikö tässä voisi olla vaikkapa sitten äh, liite, niin kuin Amnesty International vuosittain julkaisee luettelon lehdistövapaustilanteesta eri maissa. Ehkä me voisimme jonkun tällaisen luettelon tässä nostaa esiin esimerkiksi niistä maista, joissa lehdistönvapaus ei ole tasolla, jota toivoisimme, jolla toivoisimme sen olevan. Kysymysmerkkejä tässä on siitä, olisiko esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa tilanne ollenkaan toivottavalla tavalla. Tämä nyt on retorinen kysymys. Minä ymmärrän kyllä nämä käytännön esteet. Ajatellen vaikkapa jotain tällaista luettelua 189 maasta, hyvä, huono tai jotain siltä väliltä. Sitten asia, joka minua hiukan huolestuttaa, joka on minun maassani ollut äh, esillä, niin esimerkiksi tuossa Levi, Levissonin äh, raportissa ei blogeihin ja internettiin viitattu lainkaan. Ja tässä on oikein hyvä se, että esittelijä on näihin puuttunut viitatessaan digitaaliseen mediaan, mutta kun digitaalinen media, sitä ei paineta Lontossa tai Pariisissa – se on jossain, niin missä ihmeessä se lieneekään, sitä me emme tiedä, sitä on erittäin vaikea myös valvoa. Ja se, mitä esittelijä sanoo, on oikein arvokasta. Ehkä meidän pitäisi vielä pohtia sitä, että olisimme vähän spesifimpiä, tarkempia sen suhteen, miten meidän mielestämme digitaalista mediaa tulisi käsitellä, koska tämä on äh, yksi tärkeimpiä kansanedustuslaitoksia koko maailmassa, niin eikö meidän juuri tulisi mm, huolehtia asiasta. Tässä Euroopan parlamentissa on jäseniä, jotka tulevat maista, joissa ei lehdistövapautta ole vielä kovin pitkään aikaan ollut. Hmm. Ja näin ollen puheenjohtaja vielä kerran esittelijä on tehnyt oikein vaikuttavaa työtä, mutta mietin, että emmekö me voisi kulkea vielä hiukan pidemmälle, ottaa vielä sen yhden ylimääräisen askeleen ja yrittää olla hiukan tarkempia. Ja todella näyttää sitten tätä kautta muille maille, että mihin tässä pitää pyrkiä. Kiitos. Thank you. Next speaker. Kiitoksia. Ja seuraavaksi viimeinen puhuja, edustaja Landsbergis. Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan onnitella esittelijää. Ja ehdottaisin samalla tavoin kuin aikaisemminkin puhuja, että tätä tekstiä pitäisi laajentaa ja täydentää joillakin asioilla, joihin nyt aion viitata. Tietysti tarkistuksilla kaikki voivat muuttaa tätä asiakirjaa, mutta yleensä esittelijä ottaa nämä huomioon ja esittelijä täydentää itsekin tekstiä tällä kertaa. Mitä tässä ei käsitellä? kun nyt kävin läpi tämän tekstin. Se suhde, joka medialla ja viihdealalla on. Tämä ala pyrkii kattamaan itsensä ja pyrkii täyttämään tätä lehdistön tai viestintävälineiden vapautta. Onko kyseessä siis viihdeala vai lehdi tai viestintäväline? Tämä on sellainen asia, jota pitäisi ehkä vielä painottaa. Niin. Sitten vielä kommentteja, joita tähän voitaisiin lisätä tästä ilmaisun vapaudesta. Kun ajatellaan, onko se todella vapaata, kun ajatellaan media-alan etuja, vapaa ilmaisu, vapaa, vai ilmaista toimittajille, se ajaa yrityksen omia etuja. Yrityksillä on omia etuja, se pyrkii tuottamaan voittoa vai kun ajatellaan esimerkiksi omistaja, yrityksen omistaja, etuja, on sellaisia asioita, jotka johtavat sisäiseen sensuuriin, kuten tiedätte. Tätä pitäisi hieman kehitellä eteenpäin. jotta sitten päätäisiin hyvälle tasolle. Tässä asiakirjassa. No mitä sitten uhanalaiset vapaudet? Jotkut asiat ovat kyllä totta ja tarkkoja, mutta kyseessä on tapahtumat, jotka ovat tapahtuneet hiljattain. Kun poliittinen kritiikki viestintävälineissä on jopa kriminalisoitu, se on äärimmäistä toimintaa musta on valkoista, valkoinen mustaa, kun ekstremismi esimerkiksi Venäjällä, se on vielä erittäin vahvaa ja kaikenlainen hallituksen kritiikki on sellaista, joka voidaan kriminalisoida ja tässä voidaan mennä jo äärimmäisyyksiinkin. No sitten tässä kappaleessa yhdeksän mainitsit media, jota käytetään perinteisenä propagandavälineenä. Kyseessä ei ole ainoastaan propaganda, vaan kun ajatellaan vapauksia, joita väärin tulkitaan, niin silloin voidaan sanoa, että toimittajat tai journalismi on mukana tai on tässä sellaisessa eh, tilanteessa, jossa pyritään ikään kuin murskaamaan vastustajat. Näitä keinoja käytetään niin usein. Tämä on erittäin suuri huolenaihe. Eli tätä pitäisi vielä pohtia. Kiitoksia. Se mi posso permettere Jos sallitte, niin henkilökohtaisesti ilmaisisin tässä jotakin nyt koskien kollega Atkinsin puheenvuoroa. Olen samaa mieltä siitä ajatuksesta, että voitaisiin laatia lista sellaisista maista, jotka eivät täytä lehdistön vapauden vaatimusta, joka demokratiaan yleensä kuuluu. Mutta minusta tuntuu, että ei ole kovinkaan helppoa löytää sellaisia henkilöitä, jotka olisivat asiantuntevia ja ennen kaikkea objektiivisia tämän listan laadintaan. Siinä mielessä, että hyvin helposti tästä listasta voisi tulla poliittisen tai propagandan, poli, politiikan tai propagandan ase. Eli täytyy olla huolellinen tämän suhteen. No sitten vielä loppukommentit esittelijälle. Thank you. Kiitos oikein paljon. Kiitän erityisesti kaikkia varjoesittelijöitä ja muita tietenkin myös. Mm, kovasti arvostin huomioitanne. Tässä nyt näissä teksteissä ei tietenkään ole tilaa kaikelle, mitä toivoisimme, ja olen aivan varma siitä, että näin ollen juuri tarkistukset tuovat paljon lisäarvoa, että tästä ei tule sellaista kaikkea kaikille maailmaa syleilevää tekstiä. Erityisesti Rova Jaakonsaarille ja herra Atkinsille muistuttaisin, että olin esittänyt esittelijä myös äh, digitaalista, digitaalisen vapauden strategiaa käsiteltäessä. Ja minä mm, kyllä katson, että jotkut äh, digitalisoitumiseen liittyvät asiat median suhteen, mutta muutenkin on tuossa mietinnössä jo otettu ehkä kylliksi huomioon. Jos ei, niin luonnollisesti voimme niitä tarkastella, mutta en halunnut toistaa asioita, jotka on mainittu varsin vastikäisissä muissa mietinnöissä, koska lehdistö ja median vapaus ylipäätään tarvitsisi enemmän tilaa kuin mitä minulla tässä sanoja ja rivejä on mahdollisuus kirjoittaa. Mitä tulee Euroopan parlamentin rooliin, olen samaa mieltä siitä, että se tulisi spesifioida. Ja samalla olen aina hiukan varovainen puhumaan meistä itsestämme, koska me joskus aina vähän nostamme omaa häntäämme. Mutta kyllä aivan totta on, että valtuuskunnat, jotka neuvotteluja käyvät, sopimuksia solmivat ja valvovat ulkosuhdehallinnon toimia, niin kyllä varmasti voimme tämän sanoisemmin tänne saada. Rova Jaakonsaari viittasi tähän, hän teki tästä ehdotuksen ja mielestäni se on järkevä. Kuulin myös Jaakonsaaren ehdotuksen siitä, että puhuttaisiin tästä pluralismia ja omistajuusasiasta enemmän, ja tästäkin olen täysin samaa mieltä. Odotan ehdotuksia. Sitten mitä tulee näiden maiden nimeämiseen. Tämä on aikamoinen dilemma. Aivan ensin toteaisin, että pelkään, että ei ole yhtäkään maata, missä mitään ongelmaa ei olisi, missä ehdottomasti ei olisi ainuttakaan ongelmaa. Itse tulen Alankomaista, tunnetaan aika liberaalina vapaana maana, jossa kovasti arvostetaan ilmaisun vapautta, mutta jopa meillä on haasteita, eh, joita toimittajat kohtaavat myös digitaalisen maailman käsittelyn suhteen ja tietenkin olemme seuranneet yhdistyneen kuningaskunnan viimeaikaista kehitystä. Se on kohdan 20 taustalla inspiroijana. Siinähän todetaan, että Euroopan unionissa media on tarkastellut itse itseään ja niin edelleen. Ja todella EU voi olla esimerkkinä vain siinä tapauksessa, että pitää itse huolen omistakin asioistaan. Ja Uskon, että tässä on kuitenkin hyvin suuri ero niiden haasteiden välillä, joita meillä on Euroopan unionissa, ja sitten ihan nämä elämä- ja kuoleman kysymykset, joita toimittajat kohtaavat kolmansissa maissa. Joten toki tunnustamme nämä haasteet myös tietyissä jäsenvaltioissamme. Katson, että ei näitä kaikkia tietenkään voi verrata ollenkaan keskenään näitä asioita. Ehdotukset, joita tekin teitte puheenjohtaja Miksi emme ehdottaisi liitettä, jossa on useita luetteloita, joita asiantuntevat järjestöt julkaisevat vuosittain. Tiedämme, että toimittajat ilman rajoja toimittaa tällaisen luettelon joka vuosi. Samoin toimittajien suojajärjestö tällaisen rankinglistan toimittaa joka vuosi. Ja samoin Freedom House toimittaa lehdistönvapauskertomuksen joka vuosi. Äh, ehkäpä voimme katsoa näitä kolmea esimerkiksi ja sitten tehdä ehdotuksen tällaista tasapuolisesta äh, luettelosta. Äh, meidän ei tule kenellekään neuvoa, mikä on oikein ja mikä on väärin, tai kenelle ketään tuomita. Jotkut haluavat kritisoida yksiä maita, toiset toi, toisia. Mutta toki me voimme tästä luettelosta vielä keskustella varjoesittelijöiden kesken jos meillä on tällaista vertailevaa luettelostoa käynnissä. Sitten herra Landsbergis, lehdistön ja median välineellistäminen, erityisesti kriittisen median välineellistäminen ja se, että yritetään kääntää suuri yleisö kriitikkoja vastaan on tärkeä asia. Viittasitte myös viidepuoleen ja mediaan ja siihen, että joskus vapaata mediaa välineellistetään ja käytetään perusteluna toimille, jotka eivät ole mitenkään. Onko todellista vapaata mediaa missään? Minä uskon, että kaikilla mailla on ongelmia, mutta kyllä varmasti kunnianhimoisesti tuohon tavoitteeseen pyritään. Toivon, että tässä mietinnössä niin mainitsitte myös haasteen liittyen poliittiseen puheenparteen äh, vastapuolena ekstremismi, äh, terrorismin vastaiset lait, äh, joissa ilmaisuvapautta, puhevapautta rajoitetaan, niin kyllähän minulla tällaisia viittauksia täällä on, mutta jos haluatte tehdä tarkempia ehdotuksia, niin tehkää ihmeessä. Nämä huomiot nyt kuultua, niin olen hyvin tyytyväinen tähän yhteistyöhenkeen, joka täällä vallitsee, ja odotan kovasti yhteistyötä varjoesittelijöiden ja muiden kiinnostuneiden tahojen kanssa. Mitä tulee ihan yksityiskohtiin, ottaen huomioon tuo digitaalinen puoli, niin tarkastelkaa mietintöä, joka käsittelee eh, digitaalista eh, kehitystä. Roa Jakonsaari mainitsi, että lipevaliokunnassa on samanaikainen mietintökäsittely myös käynnissä, joten äh, älkäämme äh, pyrkikö ainakaan päällekkäisyyksiä ja niin edelleen. Eli me kukin oma tonttimme. Kiitos. Kiitoksia erinomaisesta esityksestä. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan, jossa puhutaan EUn roolista laajemman transatlanttisen kumppanuuden edistämisessä. Esittelijä Francisco José Millan Mon Ja tämä on ensimmäinen käsittely EUn roolista laajemman trans- transatlanttisen kumppanuuden edistämisessä, joka on oma aloitemietintö. Muistuttaisin, että tässä keskitytään kahteen pääasiaan. Ensinnäkin EU, USA, kahdenvälisten suhteiden tulevaisuus presidentti Obaman toisella kaudella ja toiseksi nämä suhteet laajemmassa transatlanttisessa yhteistyössä, joka kattaa myöskin eteläisen Atlantin ja avaa mahdollisuuden yhteistyöhön latinalaisen Amerikan maiden kanssa. Ja puheenvuoro esittelijälle. Kiitos puheenjohtaja. Eh, jo viime kuussa alustavasti esittelin teille työasiakirjan, joka tuolloin teille toimitettiin. Ei varmaankaan kannata nyt toistaa kaikkea sitä, mitä silloin sanoin. Aivan oikein puheenjohtaja totesi, että tässä oli kahtalainen mandaatti. Ensinnäkin tämä klassinen transatlanttinen yhteistyö Obaman uudelleenvalinnan jälkeen ja toiseksi sitten tällainen laajempi Atlantti-käsitys, koko Atlantti huomioon ottaen. Pyritän, pyrin tässä nämä kaksi ulottuvuutta tietenkin ottamaan huomioon ja pyrin, pyrin ne niin pitämään erillään, että tästä tekstistä tuli lähes kaksi osainen tästä syystä, vaikka eh, minulle onkin oltu avokätisiä, niin siitä huolimatta tietyt rajathan näissä teksteissä on. Mutta ensin nyt Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen väliset suhteet. Nyt kun Obama on valittu uudelle toimikaudelle, me voimme jälleen puhaltaa uutta henkeä näihin suhteisiin. Tietenkin myös Tyynimeri huomioon ottaen historiallisesti tilanne on erittäin hyvä. Ja ennen kaikkea kun ajatellaan mahdollista Trade and Investment Partnership-sopimusta ja siitä kumppanuus- ja investointisopimuksesta todella neuvotellaan ja tämä aivan varmasti todella näihin kahdenvälisiin suhteisiin antaa aivan uutta tuulta purjeisiin. Ja tässä aivan ilmeisesti on myös globaali ulottuvuus, kun ajatellaan julkisia markkinoita, myös teollisen tekijänoikeuksia, standardisointia ja niin edelleen. Eli tässä on kyseessä kaksi suurta talousaluetta, tekevät yhteistyötä myös Kiinan kanssa. Ja tietenkin aivan ilmeistä on, että näiden kahdenvälisten suhteiden rinnalla kulkeva, kulkee tämä koko maailmanlaajuinen tilanne. Tässä välitetään muulle maailmalle myös viesti siitä, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltain äh, väliset suhteet eivät suinkaan ole heikentymässä, päinvastoin äh, ne ovat äh, vahvat, elävät suhteet ja Euroopan unioni ei suinkaan hyväksy mitään sivustakatsojan roolia näissä suhteissa, saati sitten mitään pikkuveljen roolia. Tässä tekstissä teen tietenkin selväksi, mikä on Euroopan parlamentin toimivalta ja Intassa hyväksyttiin viime lokakuussa päätöslauselma. Intassa, jossa olin itse asiassa tänäkin vuonna, ollaan valmistelemassa nyt näistä neuvotteluista päätöslauselmaa juuri nyt. Ja mm, otan sen siis tässä huomioon, mutta en sitä nyt liialti painota, koska kerran äh, tätä samaa työtä tehdään myös muualla. Kun ajatellaan ulkoisia toimia, niin maailmanlaajuisessa kontekstissa on todettava, että yhdessä olemme vahvempia kuin erikseen, ja siksipä Yhdysvaltainen Euroopan unioninkin tulisi koordinoida toimensa mahdollisimman pitkälti. Ajatellen myös ihan alueellisia konflikteja, kuten vaikkapa Syyria, Afganistan, Kiina, Venäjä, aina kun mahdollista, niin meidän tulisi koordinoida todella toimiamme. Ja tässä korostan myös sitä, mitä Euroopan parlamentti on muissa päätöslauselmissaan todennut, eli tällainen mahdollinen poliittinen transatlanttinen neuvosto, jossa voitaisiin säännöllisesti tavata esimerkiksi Kerry ja Ashton tai hänen seura- tuleva seuraajansa voisivat tavata vaikka kolmen kuukauden välein ja joka tapauksessa säännöllisesti keskustellaan haasteista ulkopolitiikan alalla ja mahdollisesta yhteisten toimien koordinoinnista strategisten analyysien pohjalta. Samoin äh, kun ajatellaan äh, transatlanttista lainsäätäjien vuoropuhelua, äh, haluaisimme, että kongressi ähm, pitäisi kiinni sitoumuksistaan. Sitten meillä on näitä oikeus- ja sisäasioita, tietojen kyberturvallisuus, terrorismi. Ähm, tässähän yhteistyötä tehdään Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä on tehty jo vuodesta 2010. Sitten vielä tämä viisumikysymys. Edelleen EUlla on neljä jäsenvaltioita, joiden kansalaisilta vaaditaan viisumi Yhdysvaltoihin. Joten äh, Tämän verran Yhdysvalloista sitten vähän laajempaa yhteyttä. Minä olen jo öö, käsitellyt näitä aiheita pitkään. 2010 Marshall-suunnitelma, 2011 komissio teki työtä haasteiden suhteen, jotka liittyvät juuri turvallisuuteen. Atlantin alueella kuitenkin laajemmalti katsoen. Sitten Marokon hallitus on ollut myös mukana tässä työssä vuodesta 2009, eli tällainen aloite transatlanttisesta yhteistyöstä, joka on globaalia. Italialaiset ovat järjestäneet tästä kokouksia. Eli siis todella mm, mm, tämä Atlantti-asia on hyvin laaja ja meidän täytyy ymmärtää, että kun kaikki maat liittyvät toisiinsa, ja kaikki alueet ovat riippuvaisia toisistaan, niin myös tämä Atlantti-yhteistyö vaatii todella maailmanlaajuista lähestymistapaa. Tarkoitan nyt kaikkien yhteistyötä pohjoisen ja etelän. Sitten tosiaan Asia ja Tyynimeri, nämä alueet, monet puhuvat siitä, että niin aina viitataan Tyynen meren kuitenkin kun ajatellaan Brasiliaa ja muita ja Meksi- Meksikoa eli eteläisen Atlantin maita ja sitten toisaalta Nigeria ja muita Afrikan ää, äh, maita, Etelä-Afrikka ja niin edelleen, äh, samoin ää, äh, ylipäätään siis koko Länsi-Afrikka. Ne kaikki kuuluvat tähän Atlanttiin. Ää, Kiina on tällä hetkellä eri erittäin aktiivinen niin Latinalaisessa Amerikassa kuin Afrikassakin. Ja ehkä jotkut ajattelevat, että perinteisesti näillä alueilla Yhdysvallat ja Eurooppa ovat olleet aktiivisia ja nykyään siellä ovat aktiivisia kiinalaiset, joten ehkä olisi syytä meidänkin tarkastella paitsi Aasiaa, josta olemme niin kovin kiinnostuneita, myös eteläistä Atlanttia. Tässä näitä joitain ajatuksia on monia toimijoita muuten, joiden kanssa meidän tulisi keskustella. Yhdysvaltain ja Euroopan unionin tulisi pohtia, keitä nämä toimijat voisivat olla. Tietenkin latinalaisen Amerikan maat. Meillä on yhteisiä arvoja hyvin paljon niiden kanssa, muun muassa ihmisarvosta ja niin edelleen. Ne eivät ole suinkaan vain markkina-alueita, vaan myös arvoyhteisö. Ja tällainen kolmikanta vuoropuhelu on osoittautunut hyvin toimivaksi. Sitä on todella käyty. Ja tällainen vuoropuhelu, vaikka latinalainen Amerikka onkin heterogeninen alue, niin kyllä siellä on monia yhteistyötahoja eri aloilla. Ja kun mietitään sitten mahdollista saatava lisäarvoa mm, koko maailmanlaajuisen hallintoon, vaikkapa ilmastonmuutoskysymyksessä tai rajat ylittävässä rikollisuudessa, jotka ovat tärkeitä aiheita, niin äh, jos nämä neuvottelut Yhdysvaltain kanssa äh, saadaan menestyksekkäästi päätökseen, niin kuin Kanadan kanssa, niin, ja nythän meillä on jo Meksikon ja Chilen, Kolumbian ja Perun kanssa sopimuksia, ja sitten on tämä vapaa kauppa-alue, äh, keski Väli-Amerikassa, niin todella siis Peru, Kolumbia, Chile ja osa naftaa, Meksiko ja Kanada. Näiden kanssa on sopimuksia, joten meillä tulee olemaan valtava kolmiomuotoinen alue, jonka katamme sitten, kun nuo Kanadan neuvottelutkin on saatu päätökseen. Tämä on valtava talo, talousalue, sosiaalinen alue Ähm, joka tulee varmasti hyödyttämään kaikkia osapuolia. Mitä sitten äh, tulee lisäarvoon? No, puhuin jo maailmanlaajuisesta hallinnosta, mutta mitä välineitä tähän voitaisiin sitten käyttää? No eri järjestöt, joita on olemassa. Sitten on tuo Tyynemeren allion, sikarikop ja niin edelleen. Eli on koko joukko eri organismeja, joiden kanssa Yhdysvallat ja Eurooppa voivat käydä vuoropuhelua ja asteittain eh, ihan käytännön läheisesti ja sitten tätä vuoropuhelua voidaan vahvistaa eri tahojen kanssa. Ja aivan eh, ilmeistä myös on, ja muistutan siitä, että niin Euroopalla kuin Yhdysvalloillakin on eh, vuosittaisia huippukokouksia. Meillä SELAC ja Yhdysvallat myös eri Amerikan maiden kanssa järjestää muun muassa vuonna 2015 seuraavan huippukokouksen Panamassa, joten on tällaista korkean tason yhteistyötä, johon sitten ehkä molemmat osapuolet voisivat osallistua. Sitten vielä Afrikasta. Mm, Afrikkaan liittyy maailmanlaajuisia haasteita. Ajattelen tässä turvallisuutta, huumeita. Nyt on hyvin tiedossa, että tämä huumeongelma on sellainen, että eh, se, että kokaini esimerkiksi tulee latinalaisesta Amerikasta, menee sieltä eh, Yhdysvaltoihin ja muualle pohjoiseen ja sitten eh, sitä viedään myös Afrikan kautta Eurooppaan ja muualle. Joten huumeiden salakuljetus, rahan pesu, salakuljetus, aseiden salakuljetus ovat kaikki asioita, joissa kannattaa käydä tällaista neljän eri tahon keskustelua Eurooppa, Yhdysvallat, Latinalamerikka, Afrikka. Meillähän on erilaista tukea kahdenvälisesti ja muuten. Ajatellaan vaikkapa merirosvoiden torjuntaa Afrikassa – ja sitten meillä on erilaista taloudellista yhteistyötä Keski-Afrikan maiden kanssa, Länsi-Afrikan maiden kanssa, samoin SADEC. No, kaiken kaikkiaan haluan tässä todeta, että on erilaisia e, järjestöjä ja tahoja, joiden kanssa voimme aina kulloinkin ja sitten käydä vuoropuhelua tarpeen mukaan Eli tässä olen hyvin, hyvin avoin tietenkin tässä asiakirjassa. Olen tehnyt tiettyjä ehdotuksia, en halua monimutkaista asioita turhaan. Puheenjohtaja, nyt nämä kaikki maat eivät ole niinkään vielä globaalin yhteistyön puitteissa mukana. Niillä on enemmän alueellista yhteistyötä, mutta tämä seuraavakin askel varmasti on jossain vaiheessa tulossa ja kaikki voimme varmasti hyötyä siitä, että on tällainen koko Atlantin kattava vuoropuhelu käynnissä. Mutta nyt haluaisin todella kuulla kollegoilta heidän mielipiteitään ja kiitän sitä, että kuuntelitte. Muchas gracias. <laughs> Salafranca. Kiitoksia, Salafranca. Madame Nets, vous désirez... Ja Neits haluaa käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. President, uh, dear. Niin, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin kiitoksia. Kiitoksia kollega Sala Frankalle tästä. Ensinnäkin haluaisin kiittää Milan Monia tästä mietinnöstä, joka on hyvin kattava mietintö ja jos äh, sallitte sanoa, että se on niin kattava, että siinä pystytään, pyritään kattamaan kaikki mahdolliset aspektit nykyisestä maailman asioista, joten siitä on hyvin vaikea oikeastaan valita. Ja siksi ehdottaisin, että voisi olla hyödyllistä, jos valitsisimme muutamat alueet, joihin keskittyisimme. Ja luultavasti yksi suurimmista haasteista, joka on myöskin vaikea haaste, on se, että kuinka näistä kauppasopimuksista neuvotellaan Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä. Vaikka molemmat osapuolet sopisivat laajoista tavoitteista, yksityiskohtien hiominen tulee olemaan äärimmäisen vaikeaa ja haastavaa monistakin syistä. Siksi mielestäni olisi hyvä, jos keskittyisimme tähän. Ei siksi, että meidän pitäisi saada hinnalla millä hyvänsä sopimus aikaiseksi. Näin ei koskaan ole, mutta jotta voisimme eritellä näitä painopistealueita ja keskustella kaikkien sidosryhmien kanssa aluksi täällä parlamentissa. On selvää, että kollegat jotka ovat erittäin kiinnostuneita maataloudesta. Meillä on ehkä toisenlaisia mielipiteitä kauppasopimuksista Yhdysvallan kanssa kuin taas niillä kollegoilla, jotka ovat enemmän kiinnostuneita vaikka digitalisoitumisesta tai teollistuotannosta tai mistä tahansa. Joten tällaista lähestymistapaa suosittelisin. No sitten toisekseen, kun me haluamme uutta huippukokousta Yhdysvaltojen EUn välillä, niin meidän pitäisi muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että emme toistaisi menneisyyden virheitä. On liian monia eurooppalaisia osallistujia, jotka haluavat, halusivat saada aikaisemmin puheaikaa Ja tämä sitten johti hyvin lyhyisiin eikä niin merkittäviin puheisiin ja amerikkalaiset kyllästyivät tähän ja heidän mielestään oli vaikea ymmärtää, että mitä oikein oli meneillä. Joten olisi meidän etujen mukaista, jos pyrkisimme välttää tällaista tapahtumasta tulevaisuudesta, tulevaisuudessa, kuinka vaikea se sitten onkaan. Ja muistan, että aikaisempien mietintöjen kohdalla pari vuotta sitten meillä on ollut joitakin valtuuskuntia, jotka ovat käyneet kongressissa Yhdysvalloissa 10 eh, tai 12 kuukauden aikana. Siellä on ollut paljon vierailulle ja sitten oli yllättävää, että heidän oli kuitenkin vaikea tavata amerikkalaisia kollegoja. Jos amerikkalaisten kollegojen pitäisi tavata kaikkia edustajia, jotka parlamentissa käyvät kongressissa. Jotkut heistä eivät varmasti olisi pystyneet hoitamaan muuta työtään siinä ohella. Eli on paljon työtä tehtävänä, jotta näistä suhteista tulisi tehokkaat. Ja vetoaisin kollegoihin ja kaikkiin, että meidän pitää pyrkiä tähän. Ja me tiedämme, että tämä ei tule olemaan helppoa. Tämä ei ole helppoa. Meidän pitää todella pyrkiä tähän ja todellakin vetoaisin, että kaikki keskittyisimme siihen, että autamme näitä neuvotteluja vapaakauppasopimuksista alkuun, koska niistä tulee olemaan, ne tulevat olemaan suuri haaste. Kiitoksia. Mr. Butikov. Ja sitten edustaja Butikov. Thank you, Chair. Uh, I also... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollegamme Jan Monia hänen tekemästään työstä. Kyseessä on todellakin kattava lähestymistapa. Ja tunnustan, että minä kyllä tunnen sympatiaa tätä kohtaan, koska kyllä meidän ainakin joskus täytyy pyrkiä ajattelemaan ikään kuin laatikon ja mukavuusrajojen ulkopuolella, poiketa hieman päivittäisestä bisneksestä. Mutta toisaalta tuen ilman muuta myös edustaja Neitsin ajatusta siitä, että meidän pitäisi keskittyä tiettyihin pääasioihin. Minulla on lista ehdotuksia, jotka haluaisimme lisätä tarkistuksina mietintöönne. Joitakin niistä ehkä osaatte odottaakin vihreiden tarkistuksina mutta keskittyisin nyt kolmeen asiaan, jotka minun mielestäni kauppa- ja investointikysymyksen lisäksi ovat sellaisia, joista meillä pitäisi olla yhteinen linja. Yksi niistä on ilmastokysymys. Presidentti Obama on virkaanastujaispuheessaan ottanut esille ja monissa muissakin puheissaan ottanut esille selkeästi sen, että hän haluaa käyttää toisen virkakautensa tämän kysymyksen käytännön käsittelyyn. Ja meidän ei pitäisi epäröidä asettaa amerikkalaisia vastuuseen sanoistaan. Tämä on sellainen ala, jolla Euroopalla on vielä jonkinlaista johtajuutta olemassa. Ja toiseksi, minä pitäisin hyvänä, jos mietinnössä olisi vahvempaa kielenkäyttöä lähi suhteen koska minun kannaltani katsottuna tämä pitäisi olla kyllä korkeammalla sijalla tuolla tärkeysjärjestyksessä ja se pitäisi ilmaista selkeämmin. Ja kolmanneksi haluaisin, että korostettaisiin enemmän aseista riisuntaa ja turvallisuuskysymyksiä. Meidän ei pitäisi pelkästään kuvailla haasteita, vaan käyttää tilaisuutta hyväksi ja vetää johtopäätöksiä myöskin itse. Ja sitten aivan viimeisenä huomautuksena totean, että on aina vaikeata ehdottaa jonkin uuden elimen, huippukokouksen tai instituution tai minkä tahansa rakenteen perustamista. Mutta jos nyt otetaan tuo tehostettu yhteistyön käsite, johon pyritään vakavasti, niin sitten silloin edessämme on demokraattinen legitiimiys transatlanttisissa suhteissa. Nimittäin Ja jos taas ajatellaan transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuusneuvottelutilannetta, niin mitkä ovat ne kumppanit, jotka ovat demokraattisesti legitiimejä ja mitkä ovat niitä muutoksia, jotka voidaan perustella demokraattisesti. Kun me asetimme yhteneismarkkinat Eurooppaan, niin mehän perustimme Euroopan parlamentin samaan aikaan valvomaan näitä markkinoita. No nyt sitten, jos perustetaan yhteismarkkinat amerikkalaisten kanssa, niin kukas niitä demokraattisesti valvoo ja tarjoaa niille demokraattisen legitiimiyden? Näistä asioista haluaisin keskustella tarkemmin. Kiitoksia. Okay, the floor. No niin, sitten Salafrankalla on jälleen puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella esittelijä herra Miania tästä mietinnöstä, jonka otsikko on siis Euroopan unionin rooli transatlanttisen laajemman kumppanuuden ajamisessa. Mielestäni herra Mian äh, lähestyy tätä asiaa niin kuin aina äh, asiantuntijuudella – ja hyvin laajalti äänet hän tunnetaan äh, erinomaisena asiantuntijana no, tällä alalla. Se, mitä herra Pytikoff tuossa äh, esitti, ei minua lainkaan yllätä. Äh, vihreiltä voi tulla erilaisia ehdotuksia, mutta herra Bytikoff on tässä aivan erinomainen edustaja, niin suinkaan ainoa. Todella mitä tähän aikatauluun tulee, niin kaikki analyysit ja tutkimukset ovat osoittaneet, että maailman taloudellinen keskittymä siirtyy transatlanttiselta alueelta vuoteen 2035 mennessä tuonne Aasian Tyynemeren alueelle painopiste siirtyy. Ja nyt enää Yhdysvallat ei ole ainut supervalta, eikä G8 suinkaan johda maailmaa. Eli tämä kaikki osoittaa, että on hyvin tärkeää syventää vuoropuhelua, jossa Euroopan unionilla ja Yhdysvalloilla on toki paljon annettavaa. Puhutaan investoinneista ja niin edelleen. Ja kun ajatellaan maailman, koko maailman BKT, niin ovathan nämä kaksi toimijaa, Yhdysvallat ja Euroopan unioni, erittäin merkittäviä. Haluaisin nostaa esiin pari seikkaa. Ensinnäkin eh, konkreettisia ehdotuksia. Herra Bytikofer teki erittäin kiinnostavan asian. Minä otan hänen heittämänsä hansikkaan vastaan ja eh, heitän sen mm, omaltakin osaltani esittelijälle ja pyydän mm, perust- tai syventämään vielä tätä kohtaa. EU-Yhdysvallat huippukokouksessa eh, tulee käsitellä lyhyen ja keskipitkän aikavälin aiheita kahdenvälisissä suhteissa ja koko laajuisesti. Bytikofer viittaa tiettyyn legitimiteettiin näiden hankkeiden suhteen, joita tällä hetkellä harkitaan. Herra Bytikofer, toteaisin, että tällä hetkellä meillä on äh, Euroopan unionin AKT-yhteiskokous, äh, samoin Euroopan välimeri yhteiskokous äh, Meillä on <laughs> EU- ja latinalaisen Amerikan yhteiskokous ja sitten vielä eurolat pohjoisten naapuriemme kanssa. Joten kun ajatellaan vaikkapa vapaa kauppaa ja ylipäätään poliittisen agendan täyttämistä, niin miksi ei mietittäisi myös tämän tyyppistä yhteiskokousta Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä? Toki on muitakin painotuksia, joita tulee tarkastella, mutta minun mielestäni esittelijä on aivan oikeilla jäljillä ja tuen myös Bytikofferin aloitetta. Esittelijä nostaa esiin joitain kiinnostavia ehdotuksia. Hän pyytää nyt niiden sopimusten valossa, joita Euroopan unioni on latinalaisen Amerikan muun muassa Meksikon kanssa tehnyt, tai sopimus nyt sitten Kanadan kanssa, niin hän kysyy, että mm, molemmilta osapuolilta kohdassa yhdeksän pyydetään laajempaa transatlanttista yhteistyötä. Ja kohdassa 10 hän pyytää, että osapuolet tiedottaisivat toisilleen omista huippukokouksistaan latinalaisen Amerikan maiden kanssa. Herra Mijan, minä uskoisin, että tässä vaiheessa aika voisi olla kypsä tällaisen kolmikantaisen transatlanttisen huippukokouksen järjestämiselle ehkä vielä hiukan epäkypsä, mutta mutta tällainen aloite voisi olla todella keskipitkällä aikavälillä erittäin kiinnostavaa. Ajatellen vaikkapa YK-puitteita. Nythän on näitä kahdenvälisiä suhteita kyllä kovasti olemassa. Globaali agenda on tällä hetkellä täynnä asioita, joiden suhteen tällainen kolmikantainen lähestymistapa voisi hyvinkin olla tarpeen. Maailma kohtaa merkittäviä haasteita, jotka vaativat globaalia vastauksia. Mutta todella siis olen samaa mieltä ää, olettamuksesta liittyen myös Yhdysvaltain uuteen presidenttiin ja Iranin ydinkiista, johon Pytikofer viittasi, on tärkeä asia Kairossa ensimmäisen kautensa alussa Obama teki lupauksia, jotka eivät kuitenkaan ole kantaneet hedelmää, mutta nyt tilanne on uusi. Yhdysvaltain tilanne mm, kansainvälisten haasteiden edessä on toisenlainen. Ajatellaan vaikkapa äh, arabikevättä ja niin edelleen. Ja minä uskon, että kyllä nyt näitä kiinnostavia hankkeita voitaisiin konkretisoida ihan oikeiksi hankkeiksi, joita voitaisiin näiden äh, esittelijän ehdottamien välineiden kautta toteuttaa. Kiitos. Kiitoksia paljon. Muistuttaisin, että tarkistusten jättämismäärä aika on 27. maaliskuuta kello 12. Ja sitten viimeinen puhuja vielä, edustaja Landsbergis, olkaa hyvä. I wish first uh, to welcome very much. Kiitoksia puheenvuorosta. Suhtaudun oikein positiivisesti Mian Monin mietintöön ja hänen laajaan visioonsa siitä, mitä transan, transatlanttius on. Mietinnössä ehkäpä ensimmäistä kertaa esitellään uusi äh, tällainen tuore käsite transatlanttiudesta ja Euroopan suhteesta siihen. Se perinteinen käsite on pitänyt sisällään yleensä EU-USA-kumppanuuden rakentamisen. Ja nyt tässä sitten esitellään ihan prioriteetteja ja konkreettisia tehtäviä myöskin meidän parlamentillemme Euroopan unionissa. Mutta on sitten olemassa myöskin se seikka, että kun mainitaan tämä kolme kantaisuus tai kolmen välisyys, eli pitäisi nähdä tämä väsynyt ikääntyvä äiti Eurooppa ja sitten nämä kaksi nuorempaa, itse asiassa viisi kertaa nuorempaa energista tytärtä, eli nämä molemmat Amerikat. Ja jos tällainen yksikkö onnistutaan saamaan liikkeelle ja luomaan niiden välille todellinen yhteistyö ja yhtenäinen kanta maailmanlaajuisilla areenoilla, niin sehän olisi valtava voima. Ja ehkä se olisi valtava askel myöskin koko meidän sivilisaatiollemme. Ja se ilahduttaa sydäntäni suuresti. Ja sitten kun viitataan historiallisiin ja kulttuurisiin yhteisiin perimiin, niin niitä voitaisiin tuoda vielä enemmänkin esille tuolla E-johdantokohdassa tai jossain muualla. Niitä pitäisi alleviivata yhä enemmänkin, mutta on hyvä todellakin entisestään korostaa tätä hyvin tarpeellista, tuoretta uutta yhteistyötä. Thank you, gracias. gracias. Kiitos, kiitos. Ehkäpä aloitan vastaamalla Rova Näitsille. Kiitos Rova Naits todella transatlanttiset suhteet ovat niin laajat ja koskevat kaikkia mahdollisia aiheita, että näitä suhteita tulisi priorisoida. Paitsi priorisoida minun mielestäni, niin puheenjohtajakokouksessa tulisi antaa vieläkin laajemmat kuin tämä laajennettu transatlanttinen yhteistyö puitteiksi, mutta en tiedä, tämä ehkä on ihan mahdoton tehtävä, vaarallinenkin. Nyt viittaan Pohjois-Pohjois-akseliin Atlantilla, niin todella kauppaa, sopimus ja investointisopimus, neuvottelut, tämähän tuli jo selväksi tuossa alussa. Toinen asia on se, että kun ajatellaan tätä mietintöä luonnosta, niin puhutaan abstraktista tasosta, niin tämä tila, jota minulla on, liikkumavara liittyy myös siihen toimivaltaan, jota Euroopan parlamentilla on. Aamupäivällä osallistuin yhteiskokoukseen eri valiokuntien välillä, koska valmistellaan tästä so- kauppasopimuksesta. Ää, Intavaliokunta on vastuuvaliokunta tässä. Ja minä olen osallistunut näihin valmistelutöihin viime vuoden lokakuussa 22. päiväkö se mahtoi olla. Asia käynnistyi. Ja mm, ilmoitan tämän aiheena, joka tietenkin on taloudellinen ja joka voi vahvistaa Washingtonin ja Brysselin välisiä suhteita valtavasti entisestään. Se on paljon tärkeämpi kuin nämä kaikki muut asiat, joten tekstini kohdissa kolme ja neljä totean, että seuraava huippukokous on hyvin tärkeää nyt ensimmäistä kertaa agendalla ollessaan. Mutta en minä voi mennä tämän pidemmälle, koska meillä ei ole toimivaltaa tässä asiassa tämän enempää. Minä suhtaudun myönteisemmin kuin te näihin huippukokouksiin. Ja todella se, mitä viime vuonna tapahtui, niin aina Rooman sopimuksesta lähtien äh, nämä huippukokoukset ovat tulleet yhä kiinnostavammaksi ainakin Yhdysvalloille ja kun äh, Obama aloitti ensimmäisen kautensa, hän tuli Prahaan ja 27 äh, EU-hallitusten päämiestä olivat paikalla. Tuolloin myös samoin Tsekin tuolloinen hallitus, no en sano sitä nyt sen enempää, mutta joka tapauksessa Näitä aiheita on koko joukko ja huippukokoukset ja uudet elimet, joita on olemassa, neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy ja niin edelleen. Siis tämä koko järjestelmä on muuttunut, suhteet ovat muuttuneet. Eli tämänhetkiset huippukokoukset niiden tulisi olla paljon tehokkaampia ja kiinnostavampia myös Yhdysvalloille kuin mitä nuo entiset eh, Lissabonia edeltävät huippukokoukset olivat. No, enköhän minä tässä nyt vastannut suunnilleen näihin. En voi myöskään tehdä mietintöä, joka korvaisi tai menisi Intan tontille. Näin ei voi tehdä. Kiitos Vytikofer eh, eh, myönteisistä huomioistanne tämän globaalin lähestymistavan suhteen tarkistus. Ihmeessä niitä minä mielelläni tarkastelen ja pohdin sitten. Mutta kolme lyhyttä huomiota. Ilmastonmuutos. Te sanoitte, että herra Obama on korostanut tätä aihetta erityisesti. No, meillähän oli ihan selvästi ollut telepatiaa, koska 22 kohdassahan minä totean, että pitää tervetulleena Obaman uutta sitoumusta ilmastonmuutoksen torjuntaan. Katsokaapa nyt. Jaa, te haluatte tähän vielä lisää eh, tekstiä, no niin, mutta siis joka tapauksessa eh, tähän viittaan. Samoin sitten nämä kriisit eh, ulkomailla eri maissa. Meriturvallisuus, meren turvallisuus on yksi haaste tai uhka Atlantilla. Kyllä tässä koko joukko aiheita on ja te olette ihan oikeassa siinä, että ilmastonmuutos on ehkä hyvin keskeinen aihe, mutta on niitä muitakin, vaikka päätöksiä tehdään, niin ne pitää myös toteuttaa käytännössä. Olosuhteet ovat tällä hetkellä hyvin vaikeat. Sitten Stronger Language in Middle East, kovempaa kieltä Lähi-idässä 27 kohdassa vaatii Yhdysvaltain hallintoa tekemään Lähi-idän rauhanprosessista prioriteetin. No miten tämä nyt tämän voimakkaammin voi sanoa? Vaatii Yhdysvaltoja tekemään tästä aiheesta painopistealueen, että suorat rauhanneuvottelut saadaan jälleen käyttöön. Ei tällä mielestäni mitään pehmeää kielenkäyttöä ole ollenkaan. Mm, to ensure ja niin edelleen. No ehkä tämä on liian pehmeää kielenkäyttöä, muutetaan sitä sitten. Sitten aseriisunta. Kyllä minä uskon, että tältä alalta. Obama aikoo pyrkiä tekemään paljon esimerkiksi pienten aseiden salakuljetus ja niin edelleen, ja sitten tietenkin ydinaseet Venäjän kanssa. Mutta kohdassa 23 minun mielestäni tähän on jo viitattu, mutta totta kai tätä tekstiä voidaan parantaa ja vahvistaa teidän tarkistustenne kautta. Sitten institutionaaliset kysymykset. Mm, en nyt ta- tarkoita näinkään sisäisesti, vaan laajemmin, eli esimerkiksi ulkopolitiikan koordinointi, jos oikein ymmärsin, ja minä uskon, että samaan viittasi myös äh, toverini Ignacio Salafranca, te äh, puhutte vapaakauppasopimuksen institutionaalisesta puolesta, kyllä, toki tällainen äh, yhteisneuvosto, joka kokoontuisi tarkastelemaan ja seuraamaan näiden sisämarkkinoiden, näiden suurten markkinoiden toimintaa, vapakauppasopimuksen toimintaa. Eli kyllä tässä jotain instituutioita tai mekanismeja tarvitaan, eh, jotta tämä vapakauppa eh, toimisi. Eli tietenkin tällä on institutionaalisia vaikutuksia, mutta en minä niihin viittaa, kun minä viittaan tällaiseen poliittiseen transatlanttiseen neuvostoon, jossa puhuttaisiin ei-kauppasopimuksista, koska ulkoministerit tai Ashton ja Kerry pikemminkin olisivat tässä kyseessä. Tässä tarvitaan uutta johtajuutta aivan ilmeisesti, ja tämä investointi- ja kauppasopimus on siitä yksi esimerkki, mutta minä tarkoitan lisää ulkopoliittista koordinaatiota ajatellen muuta maailmaa. Mutta tietenkin tällä kaikella on institutionaaliset vaikutuksensa ja saa sitten nähdä, mitkä ne vaikutukset ovat, mutta kyllä tällaisia yhteistoimielimiä tarvitaan esimerkiksi monitorointiin ja seurantaan, ja tämä on myös Ignacio Salafrankan ajatus. Sitten toveri Salafrankka, tuhannet kiitokset ystävällisistä huomioista. En tiedä, olivatko niin ansaittuja, mutta kiitos joka tapauksessa. Kun ajatellaan institutionaalista kysymystä, no tästä jo vastasin Putikofferille, mutta sitten tällainen kolmikanta huippukokous. Hmm. Tässä kannattaa mielestäni nyt olla maltillinen. Tällainen kolmikanta huippukokous Yhdysvallat, SELAK ja Euroopan unioni. No tällä hetkellä hän muutaman päivän ajan Selakia on jo johtanut tällä hetkellä Kuuba. Siellä on vuosittainen puheenjohtajuuden kierto. Minun on vaikeaa kuvitella, että Kuuban prioriteetteihin kuuluisi tällainen huippukokous. Yhdysvaltain ja Euroopan unionin kanssa vaikea kuvitella. Se ei taida nyt olla kyllä esityslistalla, mutta keskipitkällä aikavälillä totta kai. Minä ehkä olen tässä hiukan maltillisempi, mutta minusta tuntuu siltä, että tässä on hiukan huippukokousväsymystäkin nyt jo eri osapuolilla. Kun puhutaan mm, eri diskurssista, niin ajatellaan kansainvälistä poliittista agendaa, niin ei transatlanttinen ulottuvuus ole eh, siellä esityslistalla ollenkaan. Eh, ja Euroopan unionikin aivan varmasti tämän ymmärtää. Eh, öljy, polttoaine, Kiina, Saudit, Länsi-Afrikka – paljon potentiaalia on, Brasilia, Meksiko ja niin edelleen, mutta mikään näistä toimijoista ei tällä hetkellä ajattele globaalia Atlantti-agendaa. En usko. Eli tässä täytyy nyt luoda, tutkia tätä asiaa ja Eh, katsoa yhdessä eri toimijoiden kanssa, jotka voisivat olla moottoreita tällaiselle yhteistyölle, miten sitä voitaisiin kehittää. Ja tietenkin turvallisuuskysymys on tärkeä Yhdysvaltain ja Euroopan välillä, sitten huumeet, tärkeä aihe Afrikan kanssa. Eh, kuitenkaan minä en usko, että tällä hetkellä nyt ilmapiiri vaatii lisää huippukokouksia ainakaan. Me hoidamme oman tonttimme, oman Atlantin nurkkamme sitä unohtamatta ja pyrimme rohkaisemaan eri toimijoita, eri hallituksia ja eri ajatushautomoja. En minä nyt kauhean optimistinen ole ainakaan lyhyellä aikavälillä tällaisen ehdotuksen suhteen. Mutta mielestäni on oikein hyvä, että mm, tällainenkin kiinnostus globaalista Atlantin nostetaan esiin joka tapauksessa kiitos esittämistänne huomioista ja nyt odottelen sitten tarkistuksianne ja työ jatkuu. Kiitos. Thank you. Next point. The briefing. Ja seuraava kohta on Milan Sabrnokin selonteko vaalitarkkailuvaltuuskunnan matkasta Armeniaan 16-19 helmikuuta tänä vuonna. Muistuttaisin että 18. helmikuuta järjestetyt presidentin vaalit tuottivat voittajaksi istuvan presidentin Serge Sargisjanin ensimmäisellä kierroksella. ryhmä totesi, että haalit ol, vaalit oli yleisesti ottaen hyvin hallinnoitu ja perusoikeuksia kunnioitettiin. Kuitenkin vaalitarkkailuryhmä lisäsi, että joitakin huolenaiheitakin oli, ja lainaan. Vaikka vaalipäivä sujui rauhallisesti ja hyvässä järjestyksessä, niin siihen liittyi kaikenlaisia asiankuulumattomia keskeytyksiä, joita aiheuttivat valtakirjalla äänestäjät. Oppositiojohtaja Rafi Hovannisian on järjestänyt mielenosoituksia Jerevanin alueella. Toinen päivä maaliskuuta väliraportti ilmaisi paljon kriittisemmän arvionsa vaaleista ja vaalin jälkeisistä tapahtumista. Annan nyt puheenvuoron Milan Sabranohille, joka oli Euroopan parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnan puheenjohtajana. E IOM-kumppaneiden edustajana niin ikään. Miss but your pronunciation... Zabernoch on oikea ääntämismuoto minun sukunimelle, mutta ihan hyvin sinäkin sitä suuri. niin, hyvät kollegat, minulla oli kunnia toimia parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnan, tai olla va- va- tarkkailuvaltuuskunnan puheenjohtajana 16-19 helmikuuta. Ja tämä valtuuskunta koostui Jakin Chelleristä, Elena Basisko oli mukana, Eva Johnny, Jolly ja Charniski oli myös mukana. Haluaisin kiittää kaikkia heitä tästä erinomaisesta yhteistyöstä tämän matkan aikana. Minun raporttini tänään keskittyy kahteen asiaan. Presidentin vaalit Armeniassa ja kansainvälinen yhteistyö kansainvälisen vaalitarkkailutoimen osalta. Mitä tulee viimeisiin Armenian presidentin vaaleihin, minun täytyy muistuttaa teitä siitä, että nämä vaalit katsottiin ikään kuin testiksi demokratialle tässä maassa – Euroopan parlamentti on selvästi ilmaissut omassa päätöslauselmasta, päätöslauselmastaan huhtikuulta 2012 EUn ja Armenian välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelujen yhteydessä, että Parlamentti katsoo, että vapaammat ja avoimemmat vaalit, jotka ovat eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien mukaiset, ovat erittäin tärkeä asia EUn ja Armenian suhteiden kehittymisen kannalta. Minun toinen kohtani, jota haluaisin ottaa esille tänään, liittyy yhteistyöhön, jota käydään kansainvälisen vaalitarkkailuvaltuuskunnan puitteissa. Tämä kansainvälinen vaalitarkkailuvaltuuskunta on takuu siitä, että kansainvälinen yhteisö puhuu yhdellä äänellä näissä vaalitarkkailukysymyksissä yleensä Euroopan neuvoston ja myöskin Etyjin ja joissakin tapauksissa Naton toimijat ovat osia, osa tätä kansainvälistä valtuuskuntaa. Armeniassa Etyjin joukot eivät olleet mukana tässä kansainvälisessä vaalitarkkailuvaltuuskunnassa ja käytännössä tämän Etyjin äh, Dublinissa 2012 joulukuussa laadittu äh, sopimus pantiin täytäntöön ja Etyjin ja laatima sopimus ei enää ollut voimassa. Palaan tähän asiaan vielä myöhemmin. Nyt keskityn Armenian presidentin vaaleihin. Eli mitkä ovat päätelmät ja mitkä ovat sitten mahdolliset seuraavat askeleet tässä. Armeniassa, kun ajatellaan näitä päätelmiä, joita vaalitarkkailuvaltuuskunta on laatinut, ne on, niiden mukaan nämä ovat hyvin hallinnoidut vaalit. Siinä niissä kunnioitettiin perusoikeuksia. Kampanjaa pystyttiin käymään ilman keskeytyksistä. Julkinen televisio ja radio täytti omat tehtävänsä ja kaikki kandidaatit saivat esiintymisaikaa, mutta kuitenkin hallinnollisten resurssien väärinkäyttö vääristi tämän voimassa olevan puolueen ja muiden kandidaattien kilpailutilannetta. Ja olen pahoillani siitä, että todellista kilpailua ei käyty ja tämä liittyi kolmen pääasiallisen puolueen päätöksen. Päättivät, ne päättivät olla kilpailu, osallistumatta kilpailun vaaleissa. Viralliset tulokset osoittivat, että istuva presidentti Sarkisian valittiin uudelleen edellisellä kierroksella, ensimmäisellä kierroksella. Ja vaalin jälkeinen väliraportti otti esille huolenaiheet, jotka liittyvät siihen, että vaalien tuloksen, vaalien tuloksessa oli epäselvyyksiä. Hovannessian, joka oli toinen ehdokas, on vedonnut tuomioistuimen 14. maaliskuuta. Tuomioistuin hylkäsi tämän vetomuksen ja hyväksyi vaalien tuloksen. Minun puheessani lehdistä tiedost tiedotuksessa, joka pidin valitarkkailun valtuuskunnan yhteydessä, painotin sitä, että Euroopan parlamentin pitää kiinnittää huomiota ja kunnioittaa vaalitarkkailuvaltuuskunnan suosituksia. Viranomaiset ovat osoittaneet hyvää tahtoa tässä yhteydessä viimeisten vaalien jälkeen ja toivomme, että näitä suosituksia täytäntöön pantaisiin ja että presidentin vaalien jälkeen kiinnitettäisiin huomiota näihin asioihin ja otettaisiin huomioon myös kaikki sidosryhmät yhteiskunnassa. Minä vetoan meidän valtio, valtuuskuntaamme tai valiokuntaamme, että me seuraisimme näitä vaalitarkkailuvartuuskunnan raportin suosituksia ja myöskin niitä vastauksia, joita Armenian viranomaisilta saadaan. Aivan kuten sanoin puheessani vaalipäivän jälkeen, tämä on erittäin, on erittäin tärkeää, että armenialaiset viranomaiset saavat aikaiseksi merkittäviä tuloksia, edistävät demokraattisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia uudistuksia eh, liittyen EUn ja Armenian väliseen assosiaatiosopimukseen ja joilla taataan sitten tulevien vaaliprosessien uskottavuus. Ihan lopuksi, hyvä puheenjohtaja, haluaisin sanoa, että olen hyvin huolissani Etyjin parlamentaarisen kokouksen kannasta. Tämä on erittäin huolestuttavaa. Etyjin parlamentaarisen kokouksen kanta vahingoittaa sitä pyrkimystä, jota kansainvälisellä yhteisöllä on puhua yhdellä äänellä. Tämä pitää eh, katsoa siinä yhteydessä kuten Venäjä, Kazakstan, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan ja kuinka nämä maat ovat pyrkineet heikentämään näitä vaalitarkkailukapasiteetteja ja, pyrki- ja pyrkimyksiä. Olemme Etyjen ja Odirne itsenäisyys pitää pyrkiä pitämään korkealla tasolla. Lopulta parlamentaarisen kokouksen, etin parlamentaarisen kokouksen kanta vahingoittaa sitä yhteistyötä, jota Euroopan unionin tasolla käydään mihin Euroopan parlamentti on myöskin tukeutunut sellaisissa asioissa, jotka ovat tärkeitä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kannalta. Tämä ryhmä, jota Elman Brock, jossa Elman Brock on myöskin puheenjohtajana, pitää kokouksen 26. maaliskuuta ja siellä käydään keskustelua tästä vaalitarkkailuvaltuuskunnan toiminnasta. Toivon, että AFET ja ja eti pystyvät puuttumaan tähän vahin, haitalliseen tilanteeseen. Kiitoksia. Eh, I do not have any speaker. Niin, minulla ei olekaan nyt puhujapyyntöjä täällä listallani, joten, joten siirrytään seuraavaan kohtaan. Eli kuulemme, niin kiitoksia vielä tietysti Milan Chabrnochin esityksestä. Ja seuraavaksi Kristof Lisek ja Aloi Peterlen kertovat vaalitarkkailuvaltuuskunnan matkasta Kenian toisesta päivästä kuudenteen päivään maaliskuuta tänä vuonna. Ja ilolla toivotan tervetulleeksi sekä Lisekin, joka johti Euroopan parlamentin missiota, että Peterlen, joka oli EUn vaalitarkkailuvaltuuskunnan johtaja. Ja maanantaina 4. maaliskuuta vaalit pidettiin. Tähän mennessä tulokset on julkaistu aivan rauhallisissa merkeissä. Se on suuri helpotus 2007 vuoden presidentinvaalien jälkeisten tapahtumien valossa. Mutta se hyvin, hyvin tiukka voitto, jonka presidentti Keniatta sai antaa uhan, luo uhan siitä, että tulos riitautetaan. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron Lisäkille ja Peterlelle, jotka kertovat tarkemmin näkemyksistään liittyen näihin presidentinvaaleihin. Voitte itse valita, kumpi puhuu ensin. Dziękuję bardzo. E, Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Se seikka, että tapamme täällä yhdessä Peterlen kanssa, vahvistaa sen, mitä halusin itsekin sanoa, eli se, että yhteistyö näin, tämänkaltaisilla tarkkailumissioilla Peterlen mission ja meidän delegaatiomme välillä on äärimmäisen tärkeä ja yhteistyö oli erinomaista ja haluaisin lämpimästi kiittää herra Peterleä, koska mielestäni me onnistuimme tekemään oikein hyvää yhteistyötä. Hän huolehti meistä oikein hyvin. Meidän missiomme oli lyhyt, kuten totesin, joten voin viitata vain kahteen viimeiseen kampanjointipäivään, jona olimme läsnä ja arvioida mm, mm, paria sinänsä hyvin tärkeää kokousta, joka järjestettiin meidän ja vaalin järjestäjien väliä, välillä ja poliittisten puolueiden välillä. Ja myöskin Euroopan unionin diplomaatti, henkilöstö, ydinhenkilöstö ja Euroopan unionin edustusto oli paikalla ja keskustelimme heidän kanssaan kaksi kertaa. Meitä oli seitsemän nettiä ja edustimme kuut, maata ja seitsemää eri poliittista ryhmää, joten koen, että vaikka missio oli lyhyt ja olimme pieni ryhmä, niin sen edustuksellisuus oli kyllä hyvinkin kattava Euroopan poliittisten ryhmien osalta täällä parlamentissa. Kuten totesin johdannossani, kyseessä oli hyvin lyhyt missio. Olimme siellä vain lyhyen aikaa. Ja herra Peterle huolehti meistä, saimme aivan alussa jo kaikki tarpeelliset perustiedot ja lukuisten kenialaisten edustajien kanssa järjestettiin kokouksia. Euroopan unionin lähes, lähes kaikkien suurlähettiläiden kanssa onnistuimme järjestämään tapaamiset. Kaiken kaikkiaan niitä taisi olla 17. Lähes kaikki olivat kokouksessa paikalla. Se oli hyvin mielenkiintoinen kokous, joskin toisinaan huomasimme, että Euroopan unionin suurlähettiläät olivat eri kannalla tietyistä asioista. Joten kuten totesin, onnistumme tapaamaan joitakin ehdokkaista, jopa oppositio- tai vastaehdokkaan, mutta emme kuitenkaan tavanneet pääehdokkaita, joten herra Peterle pystyy kertomaan teille hieman enemmän juuri tästä asiasta. Niin mehän tapasimme todellakin vaalien vastuujärjestäjien kanssa ja poliittisten puolueiden edustajien kanssa. Sitten itse vaalipäivänä meidän pieni joukkomme jakaantui kolmeen tiimiin ja me tarkkailimme vaalien sujumista pääkaupungissa, Nairobissa ja myöskin Naivassa, joka on pohjoisosassa tai äh, Nairobista pohjoiseen hyvinkin maaseutumaisella alueella pohjoisosassa Keniaa. Omat huomioni vaalipäivänä on kuvailtu tietenkin siinä kertomuksessa, jonka olemme teille lähettäneet. Ja se on yhtä pitävä herra Peterlen huomioiden kanssa. Ja viittaan nimenomaan siihen, mitä itse näimme vaalipäivänä. Niissä paikoissa, joissa olimme tarkkailijoina, vaalit oli hyvin järjestetty ja kaikki meidän valtuuskuntamme jäsenet korostivat, kuinka ammattimaisesti ja hyvin järjestetty järjestäytyneesti. Vaalivaltuuskunnat tai va- vaalin järjestelylautakunta oli tapahtumaan, tapahtumaan järjestäneet. Äänestyspaikat olivat oikein hyvässä järjestyksessä. Virkailijat tarjosivat apuaan ja hyvin paljon siellä oli kansainvälisiä tarkkailijoita ja myöskin paikallisia tarkkailijoita. Ja kun vaaleja vietiin eteenpäin, niin minkäänlaista häirintää ei esiintynyt. Viimeisellä vaalikierroksella sitten tapahtui kaikenlaisia harmillisia välikohtauksia, kuten tiedetään, mutta meidän läsnäolessamme tapahtui vain yksi ikävä välikohtaus Mombasassa. Yksi kuolonuhri oli seurauksena sisältäen tai välikohtauksessa oli mukana punaisen ristin työntekijöitä ja vaalivirkailijoita muun muassa. Mutta Mombasassa tapahtuneilla välikohtauksilla ei ollut mitään tekemistä vaalien kanssa, vaan itse asiassa sen sai aikaan separatistiryhmän toimet. Tämä ryhmä halusi siis erottaa Mombasan Keniasta kokonaan ja käyttivät sitten hyväkseen vaalipäivän tarjoamaa julkisuutta. Mutta tämä oli aika traaginen välikohtaus, mutta se oli paikallinen. Se ei levinnyt sen laajemmalti maan sisällä, eikä minkäänlaisia muita samanlaisia tilanteita Nairobissa tai missään, missään muuallakaan esiintynyt. Kaikki sujui rauhallisesti. Jotkut meistä yllättyivät ja kenialaisetkin yllättyivät siitä, että kerroimme oman mielipiteemme vaalien sujumisesta ja siitä, kuinka laajalti äänestymiseen osallistuttiin. Jos nyt ajatellaan niitä pitkiä jonoja, joita vaikkapa Puolan äänestyspaikoille syntyi, niin se on ehkä hieman eri tilanne, mutta ihmiset jonottivat äänestyspaikoille jo kolmen neljän aikaan aamulla, Keniassa siis. Ja poliittiset puolueet odottivat tietysti suurta massa joukkoryntäystä vaalipaikoille. Mutta ihmiset odottivat tuolla vaalipaikoilla tuntikausia aivan rauhallisesti. Joissakin jonoissa seisoi ehkä tuhat ihmistä päästäkseen äänestyspaikalle, vaaliurnalle. Mutta huolimatta näistä pienehköistä ongelmista vaalit sujuvat hyvin ja rauhallisesti tuona vaalipäivänä. Sen, mitä näimme ja huomasimme, ja näin totesivat muutkin tarkkailijavaltuuskunnat, esimerkiksi EUn ja valtuuskunta ja paikallis, paikalliset tarkkailijat, oli eräänlainen fiasko, joka liittyi hyvin pitkälle kehittyneeseen sähköiseen tunnistusjärjestelmään, joka oli käytössä vaaleissa. Tuo järjestelmä nimittäin ei toiminut kovin hyvin kaikkialla. Se oli asennettu kyllä, mutta se ei toiminut kaikissa paikoissa muutamaan tunteen, tuntiin. Ja eräässäkin paikassa se ei toiminut siksi, että tarjolla ei ollut sähköä. Akku oli tyhjä, eikä sitä voitu ladata. Se oli sellainen pienoinen tekninen yskähdys. Mutta lehdistötilaisuudessa totesin, että joissakin jäsenvaltioissa täällä Euroopassa edes ei ole sähköistä tunnistusjärjestelmää, eli siinä mielessä oltiin hyvinkin teknisesti edistyneitä äänestyspaikoilla ihmiset tekivät päätösensä hyvin nopeasti ja siirryttiin näillä ongelmapaikoilla perinteiseen tunnistusjärjestelmään. Katsottiin henkilön nimilistalta ja sitten vedettiin siihen rastiruutuun tunnistuksen merkiksi ja otettiin sorvinjäljet. Mutta yleisesti ottaen kaikki toimi aivan hyvin. Yksi tärkeä asia, jota haluaisin korostaa, liittyy vaalia, edel, vaalia edeltäviin kokouksiin, joita meillä oli. Meillä oli herra Kenjatta, joka oli yhtenä pääehdokkaana, ja halusimme tavata häntä, mutta valitettavasti meidän pyyntöämme ei hyväksytty. Kenjatta kieltäytyi tapaamasta valtuuskuntaamme Ah, ja sitten on tietenkin herra Oringan poliittinen hovi niin sanotusti. Ja onnistuimme sieltä puolelta tapaamaan vaalikampanjan vetäjän. Ja hänen kanssaan käymissämme keskusteluissa hän korosti, että omassa poliittisessa leirissään hän sitoutuisi kunnioittamaan vaalitulosta ja myöskin tuomioistuinten mahdollisesti antamia Äh, tuomioita tai lausuntoja. Olette varmaan lehdistä lukeneetkin, että tämä prosessi ei ole vielä päätöksessä, mutta vaalilautakunta äh, julkaisi vaalin tuloksen ja ero pääehdokkaiden välillä oli noin 0,7 prosenttia, 50,3 prosenttia äänistä meni Keniattalle ja täytyy todeta, että kun ääniä annettiin monta monta miljoonaa, niin vain muutaman tuhannen äänen erolla tämä va- voitto varmistui. Mutta nyt siis vielä asiasta odotetaan tuomioistuimen päätöstä. Ja päätös on luvassa varmaankin noin viikon sisällä. En tiedä, onko Peterlellä viimeaikaisempia päivitetympiä tietoja, mutta tällaiset tiedot me saimme silloin. No oma osuuteni oikeastaan oli tässä. Jos teillä on kysymyksiä, niin mielelläni niihin vastaan, mutta uskon, että herra Peterlellä on varmasti paljon yksityiskohtaisempaa tietoa, koska hän oli paljon pidemmällä missiolla vetäjänä. Kiitoksia. Skupina opozovalcu gospodu eh, Liseku, ki se niska... Niin, Era Lisek, joka johti tätä vaalitarkkailun valtuuskuntaa, hän todella johti erittäin hyvin seitsemää parlamentin jäsentä, mutta hänellä on myös erittäin hyvä muisti tämän lisäksi, ja tämä on erittäin hieno piirre. Hän on esittänyt hyvin kattavan raportin kertomuksen, mutta haluaisin lisätä tähän vielä seuraava. Hyvä puheenjohtaja, aivan kuten sanoit, viisi vuotta sitten eh, vallit olivat hyvin erilaiset 1200 ihmistä ää, tapettiin, monia ihmisiä joutui siirtymään, tuhansia ja tuhansia ihmisiä joutui siirtymään ja monet sadat eivät ole vielä löytäneet tänäkään päivänä tietään takaisin kotiin. Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunta laati sellaisen kertomuksen, joka otettiin huomioon, kun perustuslakia muutettiin ja kun näitä vaalimenettelyjä muutettiin, joten Kenia – institutionaalisesti oli paremmin valmistunut järjestämään vaalit. Eli perustuslakia muutettiin, vaalimenettelyä muutettiin ja riippumaton vaalilautakunta perustettiin, joten eh, oli sellaisia toimenpiteitä, jotka oli toteutettu nyt eri lailla. Ja täytyy sanoa, että kuudet vaalit järjestettiin, eli alueelliset vaalit, presidentinvaalit ja eri tasojen vaalit, alueelliset vaalit eri tasoilla. Kaikki nämä kuusi vaalia käytiin samanaikaisesti ja tämä oli suuri haaste äänestäjille sekä myöskin vaalitarkkailuvaltuuskunnalle ja kaikki tehtiin hyvin ammattimaisesti, aivan kuten herra Lisek sanoi. Oli joitakin teknisiä ongelmia kyllä, mutta nämä pitkät vaalit kuitenkin saatiin hoidettua ammattimaisesti huolimatta siitä, että äänestäjiä oli erittäin paljon. Tämä tulos esitettiinkin jo, mutta tämä pieni 0,7 prosentin ero saavutettiin kyllä toki, mutta monia satoja tuhansia ääniä olivat herra Kenjatan ja herra Odingan välillä. Aivan kuten jo tässä mainittiin, tuomioistuin on tehty vetoomus lauantaina, eli asiat eivät ole vielä saatettu päätöksen, mutta kaksi viikkoa sen jälkeen, kun tämä vetoomus on tehty, tuomioistuimen pitää kahden viikon sisällä siis antaa päätöksensä tästä asiasta. Mutta tämä vetoava osapuoli vaati, että vaalit mitätöitäisiin, vaalien tulos mitätöitäisiin ja vielä odotellaan tässä tuomioistuimen päätöstä ja sillä välin olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että asiat menevät rauhanomaisesti eteenpäin ja kaikki pääasialliset toimijat tässä vaaliprosessissa ovat vedonneet tukijoihinsa, jotta ne toimisivat rauhanomaisesti, kun ilmaisevat omaa mielipidettään. Tietysti monet asiat tapahtuvat eri lailla kuin mitä on odotettu, ja jotkut ihmiset lähtivät Nairobista tai koko Keniasta pelos, peloissaan, mutta äh, luoja kiitos Kenia kuitenkin on ilmaissut olevansa hyvinkin kypsä tässä asiassa, ja toivottavasti tämä kypsyys tässä asiassa myöskin jatkuu sen jälkeen, kun tuomioistuimen päätös on saatu. Haluaisin vain sanoa, että meidän valtuuskuntamme eh, matka ei ollut kovinkaan romanttinen luonteeltaan. Meillä oli 65 eh, tarkkailijaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, mutta oli jotakin huolia siitä, että olemmeko me puolueettomia. Meidän piti usein esittää, kertoa ihmisille, että ketä me olemme, minkälainen mandaatti meillä on, kun teimme yhteistyötä paljon jäsenten kanssa, pystyimme varmasti tätä, tämän myötä osoittamaan kaikille, että olemme riippumattomia ja teemme hyvää työtä. Sitten yksi kysymys, joka nousi esille usein ja myöskin lehdistötilaisuudessa, oli se, että mitä mieltä me olemme siitä, että kaksi ehdokkaista – on kutsuttu kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen. Meillä ei tietysti ole minkäänlaista poliittista mandaattia, että pystyisimme siis ilmaisemaan omia poliittisia mielipiteitään, pielteitämme tästä asiasta, mutta jos tämä kysymys olisi merkitsevä tässä poliittisessa prosessissa, niin meidänkin pitää sitä tietysti käsitellä, mutta emme halunneet puuttua itse vaaliprosessiin. Tämä on asia, jolla on omat polkunsa, se menee omia polkujaan, ja Aivan kuten lisäksi sanoin, jotkut jäsenvaltiot ovat eri mieltä tästä asiasta ja jotkut valtiot ovat ilmaisseet kantansa, mutta täytyy sanoa, että nämä vaalit herättivät paljon kiitos, kiinnostusta ja koskaan ei ole saatu näin paljon kansainvälisiä tarkkailijoita paikalle. Täytyy sanoa, että Afrikan unioni on erittäin hienosti koordinoinut kaikkien tarkkailijoiden toimintaa tässä kaikkia tarkkailijoita koordinoitiin hyvin ja kaikki olivat mukana, tekivät yhteistyötä ja saimme hyviä tuloksia. Tapasimme monia ehdokkaita mukaan lukien äh, Keniatan koalition edustajia ja myöskin tapasin erä Ruton, hänen äh, vasemman kätensä ja me kaikkia, kaikki ehdokkaita me kohtelimme samalla tavalla. Me seurasimme prosessin kaikkia askelia ja sitten annamme, kannamme sitä, että olivatko vaalit oikeudenmukaiset ja avoimet ja niin edelleen sen jälkeen, kun tämä koko prosessi on saatu loppuun. Mutta tuomioistuimen päätöstä ei saada ennen kuin, ennen kuin saamme tuomioistuimen päätöksen, niin ennen antaa viimeistä arviotamme. Eli tässä kaikki minun puoleltani tällä hetkellä. Tietysti tähän liittyy paljon yksityiskohtia, jotka ovat kiinnostavia mutta huolimatta siitä, että monet ihmiset epäilivät, ilmaisivat epäilyksiä. Täytyy sanoa, että siitä huolimatta kyllä tunsimme olemme tervetulleeksi suurimman osan ajasta, mutta joskus ihmiset halusivat, että puuttuisimme asioihin, mutta tämä ei ollut kuitenkaan osa meidän mandaattia. Meidän piti kieltäytyä ystävällisesti tästä, tällaisista toimista ja sitten osoittaa asianmukaiset instituutiot heidän avukseen. Olen oppinut paljon Keniasta tämän prosessin aikana. Se on sellainen maa, joka voi olla tärkeä kumppani EUlle. Kenialaiset tietävät nyt, että mitä vaalit tarkoittavat paikallisella tasolla ja myöskin kansainvälisellä tasolla. Täytyy myös sanoa, että naapurit tekivät omat kantansa selväksi. He halusivat, että vaalit toimitetaan rauhanomaisesti. Tässä kaikki minulta ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin, jos sellaisia on. Yes, thank you. No niin, kiitoksia. Kiitos paljon esityksestänne. Haluaisiko kukaan käyttää puheenvuoroa? Olkaa hyvä. Signor Guerrero. Guerrero, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Bueno, en realidad Kiitos. Me he sentido bien representado. Halusin vain kiittää niin valtuuskunnan puheenjohtajaa kuin vaalitarkkailunkin johtajaa näistä aivan erinomaisista, hyvin selkeistä, objektiivisista huomioista Kenian kokemuksen suhteen ja toivomme, että korkein oikeus hyväksyy vetomuksen ja löytää tähän aiempaan konfliktiin rauhanomaisen ratkaisun. Kiitos. Kiitoksia paljon. Hyvät kollegat, tämän pitkän päivän päätteeksi kiitän teidän, teitä teidän kiinnostuksestanne ja kärsivällisyydestänne. Kiitoksia.